löytyy esitys parlamentin nettisivuilta. Ja haluaisin kertoa teille, että keskiviikkona puhemies tulee allekirjoittamaan yhdeksän asiakirjaa, jotka on hyväksytty työjärjestyksen 78 säännön mukaan.